il presidente. Puhemies. c'è bisogno di microfono. Onorevoli colleghi. Arvon kollegat, jatkamme istuntoa. Pöytäkirjat eilisestä istunnosta on jaettu, jos siihen on huomioita niin sanokaa, jos ei ole ilmeisesti, pöytäkirjat on näin hyväksytty. Esityksestä mukaan meillä on seuraavaksi neuvoston ja komission julkilausuma Swiftistä. Ensimmäisen puheenvuoron saa herra Lopez Garriga. Hän edustaa neuvostoa. Olkaa hyvä. Molte grazie, signor Presidente. Kiitos, puhemies, hyvät edustajat, hyvä komission jäsen Malmström. 24. maaliskuuta viime kuussa komission teki päätöksen suosituksesta neuvostolle, jonka pohjalta avataan neuvottelut EUn ja Yhdysvaltain välillä, jotta saataisiin aikaiseksi päätös, jonka pohjalta annetaan Yhdysvaltain valtiovarainministerille käyttöön tietoa rahaliikenteestä, kun pyritään estämään terrorismin rahoitusta. Tämä suositus esiteltiin esittelijälle saman tien ja joillekin edustajille Euroopan parlamentista ja se toimitettiin neuvostolle. Euroopan unionin neuvosto on yhä vakuuttunut siitä, että tällainen sopimus tarvitaan ja siksi tuemme täysin komission suositusta jonka pohjalta neuvotellaan terrorismin rahoituksen jäljittämistä. Korperin tasolla on hyvin tarkkaan tutkittu komission jäsenen ehdotusta ja periaatteessa neuvoston seuraavassa kokouksessa on tarkoitus äänestää komission suosituksesta äänestämisen puolesta. Ottaen huomioon Euroopan parlamentin kannan tietysti ja ottaen huomioon ne mielipiteet, jotka tänään täällä tässä Euroopan parlamentin salissa ilmaistaan. Neuvosto on samaa mieltä Euroopan parlamentin kanssa siitä, että tuleva sopimus, niin kutsuttu SWIFT-sopimus, tarvitsee tarvittavat takeet ja varmuudet. Voimme yhtyä Euroopan parlamentin mainitsemiin huoliin, eli että Kaikissa tapauksissa pitää toimia perusoikeuskirjan mukaisesti, joka koskee Euroopan kansalaisten oikeuksia ja sen artiklaa kahdeksan pitää toimia Lissabonin sopimuksen pohjalta ja myös Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen mukaisesti. Eli pitää huomioida perusperiaatteet siinä vaiheessa, kun henkilötietoja toimitetaan. Esimerkiksi pitää huomioida se, että ihmisen on voitava saada tietoa siitä, että hänen tietonsa ovat tuolla käytössä ja henkilön pitää voida korjata tiedot, jos ne ovat vääriä tai poistaa ne. Kaikki tietosuoja vakuudet on pantava täytäntöön, eli Euroopan unionin kansalaisia on kohdeltava ihan yhtä hyvin kuin Yhdysvaltain kansalaisia myös. Me olemme sitä mieltä, että on mahdollista saada aikaiseksi sopimus siitä, kuinka pitkään Yhdysvaltain kanssa oleva sopimus on voimassa, ehkä noin viisi vuotta, ja mitä tulee sitten tietojen vaihtoon kolmansien maiden kanssa, kun Yhdysvaltain viranomaisilla on syytä epäillä, että on sellaisia tietoja, joista voi olla apua muille viranomaisille, kun pyritään jäljittämään terroririkoksia, silloin niitä pitää käyttää ja myös Euroopan lainsäädäntö tekee tämän mahdolliseksi. Täällä eh, on säädetty niin, että on mahdollista toimittaa tietoja kolmansille maille silloin, kun kyseessä on terrorismin torjunta. Ja sitten on tämä laaja Tietojen vaihto aina ei vaihdeta juuri jotain täsmällistä tietoa. Tämä, tämän pitää jatkossakin olla näin teknisistä syistä ja myös tehokkuussyistä, sillä usein on tärkeää saada tietty määrä tietoa, joista voidaan sitten vetää johtopäätöksiä, kun pyritään seuraamaan terroristeja. Tietysti tietojen vaihto pitää olla aina mahdollisimman rajoitettua ja sen päivänä pitää aina olla terrorismirikosten jäljittäminen. Tästä syystähän tämä tällainen sopimus on olemassa. Eli meillä on nyt komission ehdotus, joka on yksityiskohtainen, hyvä ehdotus ja se antaa takeet ihmisten perusoikeuksista ja se on tehokas ja vastavuoroinen ja myös suhteellinen silloin, kun katsotaan tietojen keruuta. Ja se pohjautuu myös valvontaan. Eli komissio puhuu myös tästä, että Euroopan parlamenttikin on mukana valvomassa kaikkia näitä neuvotteluita – ja sitten se valvoo myös lopputuloksen ja sopimusten tehokkuutta. Euroopan parlamentti on aivan oikein sitä mieltä, että sen pitää olla sitoutunut tähän sopimukseen. Ja tästä syystä meille sopii se, että sille toimitetaan tarvittavat tiedot ja komissio neuvottelija osapuolena antaisi sitten nämä tiedot neuvottelujen edetessä. Neuvosto on myös sitä mieltä, että Euroopan parlamentin on voitava helpommin saada tietoa salaisiksi luokitelluista osista kansainvälisessä sopimuksessa ja 9. helmikuuta julkilausumassa neuvosto sitoutui toimijoiden välisen sopimuksen tekemiseen parlamentin kanssa tästä asiasta ja nyt voin neuvoston nimissä vahvistaa tämän sitoumuksemme. Kiitos. Kiitos, herra Lopet Garriga. Puheenvuoron saa seuraavaksi komission jäsen Cecilia Malmström. Olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Hyvät jäsenet, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Matkustajatietojen kerääminen on tärkeää terrorismin torjunnassa tiellämä, että ne ovat hyödyllisiä olleet terroriskujen estämiseksi Euroopassa 2006 nestepommit Heathrowssa, siksi ne ovat tärkeitä ei pelkästään USAlle, vaan myös Euroopalle. Hiljattain tapasin Napolitanon sisäministerin Yhdysvallat. ovat täysin tietoja siitä, täytyy uudistaa tätä väliaikaista sopimusta, mutta totta kai he ovat huolissaan ongelmista, että me olemme kaikkien terroristien jäljellä. Siinä täytyy tämä kuilu kuroumpaa, mutta perusoikeuksia täytyy kunnioittaa ja tietosuojataso täytyy olla riittävä. Siksi komissio sitten viime kerran keskustelun pikaisesti aloitti työn uudesta toimeksiannosta SWIFT-sopimuksen aikaansaamiseksi. Mielestäni toimeksianto on kunnianhimoinen, mutta realistinen. Siinä on tasapaino, kun ajatellaan kollektiivista turvallisuutta ja toisaalta tietosuojaa, perusoikeuksia. Parlamentin päätöslauselmien pohjalta viime syyskuuta ja viime helmikuuta haluan kiittää esittelijä herra Rova Ennis Plaskartia rakentavasta yhteistyöstä Komissio on pyrkinyt olemaan yhteydessä häneen ja varjoesittelijöihinkin tässä asiassa. Olen kiitollinen myös puheenjohtajavaltiolle heidän tekemästään työstä tämän saamiseksi läpi neuvostossa. Me olemme pyrkineet ottamaan huomioon myös parlamentin päätöslauselman esittävät huolet. Tietoja käsitellään pelkästään terrorismin torjunnassa. Siellä on myös vaadittu tuomioistuimen antama lupa etukäteen ja kolmannet osapuolet eivät saa bulkkitietoja, vaadita vastavuoroisuutta ja sepatiedot poistetaan, niin ikään puudet, puututaan vetomusoikeuteen syrjimättömällä tavalla. Minä takaan sen, että komissio tiedottaa parlamentille täysin ja välittömästi koko neuvotteluprosessin ajan. Ja me pyrimme allekirjoittamaan sopimuksen vielä ennen kesäkuun loppua niin, että Euroopan parlamentti voi äänestää siitä heinäkuussa. Bulkkitietojen siirrosta sitten. Seuraavaksi tiedän, että se on ollut huoli parlamentille, mutta ymmärtän, että myös, että ilman tällaisia siirtoja ei tällaista järjestelmää syntyisi. Kuitenkin oikeudelliset puitteet takavat sen, että mitään tietoa ei ole käytettävissä, ei ole mitään objektiivista varmennettua syytä. Yksilöity henkilö on epäilty terrorismista tai hän on rahoittanut terrorismia, siksi nämä tietojen siirrot ovat myös anonyymiä. Totta kai tämä on arkaluontoinen kysymys ja me pyrimme edelleen vähentämään tämän tyyppisen tiedon volyymiä neuvottelujen aikana. Mutta täytyy olla realistikin. Todennäköisesti emme pysty saamaan kovin suuria leikkauksia näihin tavoitteisiin. Vastavuorot on osa mandaattia ja se antaa valtavarmistelu Yhdysvalloissa myös velvollisuuden olla yhteydessä Euroopan vastapuoleen niin, että hekin toimittavat tietoja meille tarvittaessa. Ja jos me haluamme jotain samantyyppistä kehitellä täällä Euroopassa, yhdysvaltalaiset auttaisivat meitä tässäkin. Komissio on halukas osallistumaan näihin keskusteluihin jäsenvaltioiden kanssa. Mandaatti vaatii äh, tietojen pitämistä viiden vuoden ajan. Tästä on hyvä muista, että viisi vuotta on se aika, jonka tiedot, jonka pankit, jonka ajan pankit ovat säilyttämään tiedot rahanpesumääräysten takia. Ja me viemme tämän vielä neuvostoonkin tämän viikon loppuun mennessä. Minä uskon, että luonnos on selvä parannus. Siinä otetaan huomioon parlamentin huolet päätöslauselmista. Siinä otetaan huomioon myös esittelen vaatimus omaksua kahdenlainen lähestymistapa niin, että saadaan tämä sopimus aikaan, vaikka sitä täytyy EU-ssa sisäisesti keskustella tällaisesta eurooppalaisesta järjestelmästä. Ja siinä otetaan huomioon myös meidän suhteemme Yhdysvaltoihin tasavertaisena kumppaneina, mikä on pitkän aikavälin tavoitteemme näiltä osin. Kiitoksia kovasti huomiostanne. Grazie. Kiitos, Rova komission jäsen. Seuraavaksi puheenvuoron saa Busuttil kolme minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin täytyy sanoa parlamentin puolelta, on se, että tämä parlamentti haluaa sopimusta. Tietysti tämä parlamentti ei halua sitä mihin hintaan tahansa. Ja Pahlan on jälleen kohdissa. Tästä keskustelemme tänään tässä salissa. Helmikuun jälkeen oli kaksi selkeää läksyä, jotka on opittu. Ensimmäinen on se, että Euroopan parlamentti on asemassa, jossa sillä on enemmän toimivaltuuksia. Se haluaa myöskin oikeuksiensa toteuttaa. Se haluaa tehdä niin rakentavasti ja vastuullisesti, mutta se toimivaltuuksia harjoittaa. Toinen oppi on ollut se, että ensimmäinen sopimus ei ollut tarpeeksi hyvä, ja sitä täytyy parantaa. Pidän oikein hyvänä komission valmuutta ehdottaa tätä mandaattia niin nopeasti kuin mahdollista helmikuun jälkeen. Ja haluaisin, että se mandaatti hyväksytään niin nopeasti kuin mahdollista ministerineuvostossa. Kuten sanoin, parlamentti haluaa sopimusta ja yksityiskohdat siitä, mitä haluaisimme, ne on otettu päätöslauselmaan, joka on saanut laajan tuen tässä talossa ainakin johtavien ryhmien keskuudessa. Pulkkidata on meille tärkeä asia ja tiedetään oikein hyvin, että se mitä siitä haluamme, siinä tarvitaan uudenlaista ajattelua, uudelleen ajattelua ei pelkästään Yhdysvaltain kumppaneidemme keskuudessa, vaan myös meidän keskuudessamme. Mitä tarkalleen ottaen haluamme täällä Euroopassa? Haluammeko oman TFTPn Euroopassa ja miten se halutaan saada aikaan. Mutta bulkkidata on selkeästikin kiperä kysymys, eikä sitä voida lakastamaton alle, se täytyy kohdata. Ensi viikolla nämä yksityiskohdat tulevat eteemme, kun niitä, niistä keskustelemme Yhdysvaltain kongressin ystävien kanssa, kun parlamentin delegaatio lähtee Yhdysvaltoihin – Uskon, että minulla oli kolme minuuttia, puhemies, joten vielä 30 sekuntia jatkaisin, jos sopii. Kiitos. Ensi viikolla Euroopan parlamentin missio lähtee Yhdysvaltoihin ja keskustelemme tästä äh, siellä kongressissa kumppaneidemme kanssa, mutta myös Yhdysvaltain viranomaisten kanssa ja kovasti haluaisimme tehdä näin äh, rakentavalla tavalla. Haluamme mennä sinne näyttääksemme Yhdysvaltain viranomaisille, että me olemme tosissamme, haluamme sopimusta, mutta meillä on myös huolenaiheita ja haluamme, että ne otetaan huomioon. Kiitoksia edustaja Busuttil. Ja vielä olen pahoillani tästä keskeyttämisyrityksestä, mutta luin väärin. Luulin, että on kaksi minuuttia vain. No, pahoitteluni. Birgit Sippel, kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies. Yhdessä kohtaa haluaisin olla laajempi kuin edellinen puhuja. Minun intressi ei ole saada sopimusta niin nopeasti kuin mahdollista, vaan sopimus, joka on niin hyvä kuin mahdollista. Laadun täytyy olla aikataulukysymyksiä edellä. No, seuraava huomio. Euroopan parlamentti on jo kerran hylännyt sopimuksen. Sisältösyyden lisäksi oli yksi näkökohta, se, että parlamentti ei ollut otettu mukaan tähän asiaan. Tällä viikolla on päätetty olla tekemättä päätöksiä ja on neuvoston päätös, että se viivyttää ratkaisua myöskin, kunnes me olemme pystyneet tekemään oman päätöksemme. Olen nyt vähän yllättynyt, että tässä talossa on jäseniä, jotka ilmeisesti eivät oteta meidän omaa päätöstämme vakavasti ja ajattelevat, että neuvosto voisi yksipuolisesti päättää. Näin ei voi käsitellä omia päätöksiämme. Vaadin edelleen, että neuvoston pitää vetää oma päätöksensä pois 6. 6. toukokuuta asti, sen jälkeen kun me olemme tehneet päätöksemme. Se ei asiaa mielestäni haittaa ja Yhdysvallatkin myöskin ymmärtävät sen. Sitten mandaattiehdotus itsessään. Panen tyytyväisen merkille, että komissio on pyrkinyt tulemaan vastaan meidän vaatimuksiamme. Haluan silti sanoa selvästi sen, että tämä neuvottelumandaatti on sellainen, jota täytyy vielä sisällisesti muuttaa. Se on tarpeen, jos Euroopan parlamentti haluaa äänestää enemmistöllä tämän puolesta. Nykyinen mandaatti ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen tässä mielessä. Blokkidatan siirtäminen on edelleen ratkaisematta. Jos viranomaiset sanomat, että viidestä kymmenen henkilön konkreettisista tiedoista tiedon siirtäminen kestää kuukausia – niin tämä ei ole oikea suhtaista tavoitteen kanssa. Ja komissio Lennostalle sanoi vielä, että kun nehän ovat aina väittäneet, että sopimuksella on niin suuri eksistentiaalinen merkitys, että se on lisää toimenpide terrorismin torjunnassa ei se ole niin yksiselitteistä kuin se meille esitetään. Edelleen ongelmana on tietysti tämä ja pitkä säilytysaika Yhdysvalloissa. Silläkään ei ole tällä, tälle mandaattia sille ratkaisu löydetty. Tarvitsemme oikeusviranomaisen Euroopan tasolla, joka ei arvioi Yhdysvaltain vaatimuksia niiden oikeudenmukaisuudesta, vaan myös tietojen luovutuksesta, niiden oikeudenmukaisesta arvioi aina kun niitä tehdään. Ja tietojen anto kolmansille val- val- valtioille on sellainen asia, joka täytyy selkeällä suuntaviivalla hallita. Tarvitsemme kunnianhimoisen selkeän mandaatin, johon tulee meidän vaatimukset mukaan. Nämä vain näin pystymme pääsemään hyvään tulokseen, joka toisaalta ottaa huomioon terrorismin torjunnan tehokkuuden ja oikeusasiakysymykset ja kysy- vielä komissiolle ja neuvostolle kysymys. Meillä äh, ajattelee, että voidaan varmistaa se, että todellakin ne datat, joita erityisesti, joita nimenomaan pyydettiin, miten juuri ne saadaan sinne Yhdysvaltoihin? Kiitokset edustaja Zippel. Seuraavaksi kolme minuuttia edustaja Hennis Plaskart. Kiitos puhemies. Minäkin pidän oikein hyvänä sitä, että tänään käydään keskustelua ja parlamentti kertoo, mitä se odottaa neuvotteluohjelta. Se, että me emme että käsittelimme tätä asiaa tällä viikolla, on harmonista, mutta tästä huolimatta neuvoston pitäisi pystyä jatkamaan neuvotteluita aikataulun mukaisesti. Parlamentin kannat ovat nyt tulossa teidän tietoonne ja on selvää, että komission neuvosto jo tietävät, minkälainen päätöslauselma on tulossa ja mikä sen sisältö on. Eli tässä mielessä on hienoa, että on uutta yhteistyöhenkeä, jota komissio ja neuvosto ovat molemmat osoittaneet. Halutaan tehdä yhteistyötä meidän kanssamme neuvotteluohjeiden pohjalta. Sopimuksessa olisi oikeuksia, jotka olivat samanlaiset kaikille riippumatta siitä, miltä kansallisuutta henkilö on, joiden tietoja käsitellään. Minä haluaisin kuitenkin tietää, minkälaisia tie- oikeuksia annetaan, eli miten voidaan korjata näitä tietoja tai poistaa niitä, minkälaisia korvauksia voidaan saada. Haluaisin tähän vastauksen. Ja sitten kollegalla haluaisin korostaa sitä, että suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteet ovat keskeisellä sijalla tässä sopimuksessa. Haluaisin vielä korostaa, että jos ei pystytä viestien sisältöjä tutkimaan ja sen takia toimitetaan valikoimatonta tietoa. No tähän ei sitten myöhemmässä vaiheessa enää pystytä valvonta eh, toimilla eh, ryhtyä toimiin. Ja tämä on jo vaikeuttanut tietosuojan toteuttamista ja vähän epäilen sitä, saadaanko tätä asiaa ratkaistua neuvotteluohjeilla. Ja sitten pitää muistaa, että molemmin puolisen avun sopimus ei ole hyvä tapa saada rahaliikenteen sanomantystietoja. monipuolinen oikeusavun anto ei toimi, sillä pitäisi ensin identifioida pankki ja siinä missä TFTP lähtee liikkeelle toiselta puolta. Ja sen takia haluaisin korostaa sitä, että on tärkeää, että neuvottelussa pyritään todellakin löytämään ratkaisua, jotta nämä voisivat olla yhteen sopivia. Tietysti voidaan vaatia, että TFTP laaditaan uudelleen, mutta tämä ei lopulta ole kuitenkaan mahdollista. Siksi, kuten Rakuusuttula sanoi, pyytän, että neuvosto menisi suoraan näihin tärkeisiin poliittisiin kysymyksiin. Minä odotan sitovaa sopimusta, joka on selvä, että neuvosto komissio tekevät kaiken voitavansa, jotta saataisiin aikaiseksi eurooppalainen hyvä ratkaisu tietojen hankkimiselle Euroopan alueelta. Ja se, että annetaan valikoimatonta tietoa, ulkomaille, vaikka kyseessä olivat parhaat ystävämme. Tämä on suhteetonta ja tämä ei ole EU-lainsäädännön käytännön mukaista. Oikeusvaltio on hyvin, oikeusvaltioperiaate on tärkeää. Tämän parlamentin pitää hyvin tarkkaan arvioida sen toteutumista tällaisessa sopimuksessa. Ja muiden lailla olen sitä mieltä, että EU pitää katsoa ulospäin ja sen pitää pystyä toimimaan tasa-arvoisena kumppanina Yhdysvaltain kanssa. Ja tässä mielessä haluaisin korostaa vielä kerran, että EU on kertoa, mitkä ovat ne periaatteet, joiden pohjalta EU tekee yhteistyötä terrorismin torjuntaa varten. Ja tämä pitää sisällään tällaisen tieton käsittelyn. Tähän pitää pyrkiä. Meidän on varmistettava se, että ihmisten henkilötietoja käsitellään oikein ja oikeudenmukaisesti. Näiden periaatteiden mukaisesti pitää jatkossakin toimia neuvosto ja komissio. Niiden on pantava tämä täytäntöön mahdollisimman nopeasti ja saatava aikaiseksi sellaiset sopimukset, jotka ovat EUn ja Yhdysvaltain olosuhteiden mukaisia. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa kahdeksan puoleksi minuutiksi edustaja Albrecht. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen... Kiitoksia puhemies. Kiitoksia puheenjohtajamaalle ja komissio Sara Malmströmille alustuksista. Puheenjohtaja Maa sanoi ihan oikein TFTP-sopimuksessa Swift-pankkitietojen vaihdossa on periaatteesta. Ihan perustavanlaatuisesta perustuslakiperiaatteesta. Kyse on yksityisyyden suojasta artikla 8 Euroopan unionin perusoikeuskirja ja artikla 8 Euroopan ihmisoikeussopimus. Kyse on myös tehokkaasta oikeuden, oikeussuojasta. Artiklat 6 ja 13 Euroopan ihmisoikeussopimus. Oikeasuhteisuudesta on kyse perustuslaillisessa mielessä ja perustuslaillisessa oikeudellisessa mielessä, koska on kyse myös siitä, että tarvitsemme näyttöä siitä, että toimenpide on tarpeen ja että se on oikeasuhtaisten. Niin tässä täytyy tehdä selväksi vielä se, että se mitä muut asiantuntijat ja viranomaiset ovat sanoneet, tutkintaviranomaiset, että jos joukoittain annetaan henkilötietoja ilman, että on selkeä epäily, niin onko se todella tarpeen? Ja eikö ihan olisi muita toimenpiteitä, jotka riittäisivät jotka samaan tavoitteeseen johtaisivat. Tätä ei ole tarpeeksi mielestäni tutkittu. Täytyy siis varmistaa se, että joukoittain ei näitä tietoja anneta. Muuten tämä sopimus rikkoisi olevassa olevia kansainvälisiä eurooppalaisia sopimuksia, ja useimmissa, useimmissa tuomioissa, korkeimmissa tuomioistuimissa Euroopassa, kuten Saksassa oli, niin sen vuoksi parlamentti ei voi nykyisestä kannastaan poiketa, vaan varmistaa tulevissa neuvotteluissa se, että ollaan sopusoinnussa EU-lain kanssa. Pyydän komissiota ja neuvostoa edustamaan parlamentin kantoja Yhdysvaltoja kohtaan, ottamaan huomioon oikeasuhtaisuuden ja esittelemään selkeästi sen vaatimukset. Muuten parlamentti ei voi hyväksyä TFTP-sopimusta. Grazie. Kiitoksia edustaja Albrecht. Nyt puheenvuoron saa kahdeksi ja puoliksi minuutiksi edustaja Tanno. Puhemies. ECR-ryhmä tuki neuvoston alkuperäistä SWIFT-sopimusta Yhdysvaltain kanssa ja terroristi jäljittävän ohjelman kanssa tietojen vaihtamiseksi. Totta kai niin, että tiettyjä takuita on. Me emme hyväksy sitä Amerikan vastaisuutta, joita on syntynyt myös tässä talossa. Heillä on suuri taakka maailman mittakaavassa turvallisuudesta. Meidän kaikkien osalta haluamme, että Eurooppa tekee enemmän, eikä vähemmän tukemaksi amerikkalaisten johtajuutta terrorismin torjunnassa. Siksi me halusimme SWIFT-sopimuksen elintärkeänä välineenä harjoittaa terrorismin rahoittamisen torjuntaa molemmin puolin Atlanttia, mutta oli ikävä nähdä, että sopimus meni nurin äänestyksessä, niin en ollut kovin yllättynytkään. Epäilemättä parlamentti ylitti vain lihaksiaan näyttää ja uutta valtaansa Lissabonin pohjalta, mutta totta kai se saamme nyt olimme saamassa komista toisen sopimuksen, niin ehkä tästä tulee jotain hyvää niin, että tämä herättelee omaa hallintoakin. Vaikuttaa siltä, että toisin kuin edeltäjillään heillä on kovin huono käsitys meistä, varsinkaan parlamentista. Ei kovinkaan arvosteta diplomaattien parissakaan sitä suurempaa valtaa, jota edustajilla on. Se, että suhteet lentoneuvoston välilläkin oli yksi esimerkki tästä. Moni jäsen oli sitä mieltä, että se oli lapsen uskoista, ehkä jopa ylimielistä, koska siinä sivutettiin meidän parlamenttimme tapamme toimia poliittisena ryhminä. Yhdysvalloilla on valtava määrä lobbareita, jotka pieniä maita, kuten Israelia, Taivaan tai Kolombia, mainitsematta Intia tai Kiina, jotka käyttävät valtavat diplomaattiset voimavaran suhteiden rakentamiseen tähänkin parlamenttiin. Siksi he käyttävät diplomatiaa EU-tasolla. Amerikkalaiset on hyvin kaukana mahdollisuuksistaan aika erityistä omituista, että edelleen tämä myös lähetysten koossa muun muassa Belgiassa. EU-lähetys William Kennard vaikuttaa arvostavan jäsenten merkitystä ja nyt tieto menee kai Washingtoninkin. Toivottavasti hänen aikansa Brysselissä osuu varsinaiseen kvanttihyppäykseen suhteessa Yhdysvaltaihin, myös suhteessa jäseniin. Varapresidentti Bidenin vierailu on hyvä alku. Kukaan ei halua, että transatlanttinen kumppanuus heikkenee. Minä haluan sen ainakin vahvustavan. Totta kai saadaan ensin Swiftistä uusi sopimus, mutta yhtä lailla myös matkustajarekisteritiedoista minun mielestäni se on varmasti ihan yhtä kiistanalainen. Kiitoksia edustaja Tannok. Seuraavaksi edustaja Vergia, kaksi minuuttia. Madame, si ça vous fait rien, monsieur le président. Puhemies, minä rouva Vergia. Hyvät naiset ja herrat, arvon kollegat, taas kerran keskustelemme komission ja neuvoston neuvottelumandaatista SWIFT-hankkeen osalta tämä neuvottelumandaatti, joka meille on nyt annettu. Siinä otetaan huomioon osa parlamentin vaatimuksista, jotka mainittiin syyskuun 2009 päätöslauselmassa, mutta täällä on kuitenkin puutteita. Näin esimerkiksi, jos ajatellaan tietojen säilytysaikaa, sitä, miten kansalaiset voivat valittaa näistä tiedoista, ja tässä yhä syrjitään muita kuin Yhdysvaltain kansalaisia, jopa komissio on tämän myöntänyt. Ja toisaalta sanotaan, että Swiftissä ei pystytä käsitellä eh, valikoituja tietoja siksi, että teknistä kapasiteettia ei ole. Tässä on siis todella suuri ongelma, joka liittyy suhteellisuuteen. Te komission jäsen juuri sanoi, että että yhä vielä on ongelmat, jotka liittyvät valikoimattujen tietoihin ja niiden toimittamiseen. Valitettavasti minä en luota Yhdysvaltain viranomaisten toimintaan, jos lähdetään liikkeelle epäilyksistä, niin tiedämme, miten Yhdysvalloissa toimitaan terrorismin torjunnassa. Kuten Roa Simbel sanoi, tarvitsemme pikemminkin laatua, emme määrää. On totta, että EU-viranomaisen pitää voida valvoa tuntettuja tietoja. Tarvitsemme lisää takeita, jotta voimme taata kansalaisille oikeudet, myös kaikille niille, jotka täällä Euroopassa asuvat. Olemme tyytyväisiä edistysaskeliin, mutta niitä ei ole tarpeeksi. Kansalla on oikeus turvallisuuteen, mutta heillä on myös oikeusturvallisuuteen kaikilla aloilla. Ja kun huomioidaan ihmisten henkilötietojen suoja. Tämä käy ilmi monesta puheenvuorosta. Meidän on jatkossakin teille sanottava, että meidän mielestämme tarpeellisia suhteellisuusperiaatteita ei kunnioiteta vieläkään. Kiitos. Gentile signora. Hyvä Roversiat. Haluaisin täsmentää, että tiedän, että olette rouvas henkilö. Italian kielessä on revole edustaja voi tarkoittaa sekä herroja että rouvia. Siksi sanoin Onorevolo, Onorevolo edustaja Vergia. En halua mitenkään olla epäkohtelista teitä kohtaan, tietenkään. Edustaja Borgetsio. Kiitos, herra puhemies. Nyt haluan tähdentää myös tätä täsmennystä, jonka teitte siitä, että Euroopan parlamentissa ei unohdetaan, mikä merkitys on italian kielelläkin ja sen käytöllä tässäkin talossa, kun se on antanut Euroopan kulttuurille niin valtavasti. Ajatellaan tätä keskustelua, niin siitä on syytä sanoa, että vihdoinkin tämän vitsin jälkeen voidaan sanoa, että vihdoinkin voidaan täysimittaisesti arvioida, miten kiireellinen, dramaattinen tarve – on olla heikentämättä mistään syystä tätä keskeistä vaatimusta, joka liittyy Länsi-Eurooppaan, eli puolustautua terrorismilta. Mutta totta kai pitää paikkansa myös, että siinä tarvitaan tasapaino, suhteellisuutta. Ei sitä voi uhrata muiden toimien takia, siis ajatellaan kansalaisten oikeuksia, yksityisyyssuojaa. Ja totta kai meidän täytyy taata, kuten tämä uusi muotoilu takaakin komission esitelmässä muodossa. Ja parlamentti on monelta sen hyväksynyt ja se hyväksyy myös sen, että kansalaisilla on mahdollisuus sanoa hallinnollisesti tai oikeudellisesti, jos on päätöksiä, jotka loukkaavat heidän oikeuksiaan SWIFT-järjestelmässä. Suuntaviivat neuvottelu toimeksiannossa komission muodossa – ovat mielestäni sellaisia, joita, joita voidaan tukea pääosin. Näin voidaan taata, toistan, tämä tehokas tarve tehdä yhteistyötä Yhdysvaltain viranomaisten kanssa, siis valvoa rahoitustransaktioita, voidaksemme torjua ja ennaltaehkäistä uhkaa. Totta kai tässä on kahden suuntainenkin kiinnostus. Totta kai meidän täytyy pystyä puolustautumaan terrorismilta meidänkin. Ikävä kyllä meillä on näyttöä, esimerkkejä vakavassakin mielessä. Meidän täytyy demokratian valvonta taata myös tietovirroissa. Euroopan parlamentti on tässä mukana siis. Ja näin voidaan vakavammassa hengessä suojella myös henkilötietoja kansalaisten parissa Euroopassa ja taata heidän oikeutensa myös kaikissa instansseissa. Tässä on Euroopan parlamentinkin näkemyksen huomioitu pitkälti nyt näemme, miten meidän merkityksemme on kasvanut uuden perusopimuksen myötä. Sitäksi on muistutettava, että se edellyttää vastavuoroisuutta suhteessa Yhdysvaltoihin. Euroopan unioni voi saada myös oman valvontajärjestelmänsä toimimaan terrorismin torjumiseksi. Meidän täytyy aktivoitua. Emme voi pelkästään pyöritellä peukaloita. Meidän täytyy ottaa huomioon nämä tiedot – me keskustelemme myöhemmin tiedosta, mutta siihen liittyy ihan samat perustelut. Siinäkin tarvitaan määräyksiä matkustajien yksilöimiset edelleen terrorismin torjumiseksi. Kiitos puhemies. Kiitoksia edustaja Borgetsio. No niin, nyt puheenvuoron saa edustaja Strasser, kolme minuuttia. Herr Präsident. Äh, puhemies, hyvät komission jäsen, hyvät naiset herrat. Me EPPstä haluamme sopimusta. Haluamme hyvää kumppanuutta amerikkalaisten ystäviemme kanssa, erityisesti turvallisuudenkin alueella. Haluamme hyvän sopimuksen ja haluamme sopimuksen pikaisesti. Voidaan jo nyt pitää todeta, että nyt on hetki, joka heijastaa sekä Lissabonin sopimuksen henkeä, parlamentin päätöslauselman jälkeen syyskuun puolivälissä, sen neuvoston päätösten jälkeen marraskuun lopussa, tammikuun helmikuun keskustelujen jälkeen, parlamentin selkeän kannanoton jälkeen helmikuussa. Nyt on tilanne, joka on hyvä esimerkki neuvoston komission ja parlamentin yhteistyöstä ja haluaisin komission jäsen ja neuvostoa myöskin kiittää tästä uudesta alusta johon nyt on lähdetty. Erityisesti te ja komissio sen Reading olette tässä olleet tärkeitä. Tämä on esimerkki siitä, miten eurooppalaiset kansalaiset haluavat nähdä, että me pääsemme yhdessä ratkaisuihin. Ei pelkästään Euroopan kansalaiset, vaan ne täällä, jotka salissa katsovat ja kuuntelevat. Ja haluaisin puhua Hunsrykin ja Rainin ja Itävallan ystäville, jotka täällä ovat tänään yleisönä. Me ja ryhmämme emme halua ongelmia, vaan taistelemme ratkaisujen puolesta. Ja tässä haluan todeta, että tässä on laaja kirjo eh, erinomaisia ratkaisumahdollisuuksia, jotka, joita esitimme päätöslauselmassa. Oli tästä sitten kyse tai kolmansista valtioista tai sitten eh, tästä kestosta ja niin edelleen. Näistä täytyy neuvotella vielä vähän yllättynyt vihreistä ja äh, Guen kollegoista, jotka silloin päätöslauselmassa eivät äänestäneet puolesta, eivätkä halunneet antanut omaa panostaan. Ja nyt vaativat tätä päätöslauselmaa. Hyvät kollegat, tulkaa takaisin mukaan, tulkaa mukaan neuvotteluihin ja pääst, pääst, pääskäämme yhdessä hyvään äh, tulokseen. Tulevaisuudessa pitäisi myös tehdä tätä yhteistyötä ja tässähän on jo sanottukin, että kun ajatellaan tätä TFTPn rakentamista, kyllä tätä välinettä tulemme tarvitsemaan. Ja tämä aikataulu, siitä pitäisi pitää kiinni, niin kuin on ajateltukin, että vielä kesällä parlamentissa teidän neuvottelutuloksesta ne voisimme keskustella ja toivottavasti voisimme myös tehdä sitä päätöksiä. Nyt lopuksi uskoisin vielä, että se tapa, jolla keskusteluja on käyty, myöskin toimintasuunnitelman, jota nimenomaan haluaisin tukea, niin niiden pohjalta voidaan jatkaa tietosopimuksen kanssa, siis kysymyksen kanssa ja muissakin. Kiitoksia. Grazie. Kiitos edustaja Strasser. Seuraavaksi puheenvuorossa puoleksitoista minuutiksi edustaja Kinga Gons. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék eml- Kiitos puhemies. Jos suotte, muistuttaisin, että meillä oli aikaisemmin kielteisiä odotuksia ja sitten parlamentissa äänestettiin. Muistuttaisin vielä, mitä tapahtui. Siis tämän jälkeen on tapahtunut paljon myönteistä tämä sopimus, joka meillä nyt on paljon parempi kuin aikaisemmin. Se sopimus, joka meillä oli Yhdysvaltain ja EUn välillä. Toivottavasti tämä saadaan loppuun neuvoteltua ennen kesää. Olemme kaikki varmasti huomanneet, että Yhdysvallat suhtautuu meihin nyt paljon avoimemmin. Ne haluavat löytää meidän kanssamme ratkaisuja. Eli ehkä paljon avoimempia he ovat kuin aikaisemmin. Tämä on havaittu. Meillä on parempaa yhteistyötä, parempaa koordinaatiota myös neuvoston komission parlamentin välillä. Kaikki tämä on hyvä. Se, että Prof. Cecilia Malmström täällä paikalla ja kertoi valiokunnallemme jatkuvasti siitä, mitä tällä alalla tapahtuu. Kertoi esittelijä, kertoi valiokunnan näistä asioista. Tästä kaikista on paljon hyötyä. Tämä on avainasemassa, jotta jatkossakin voidaan saada hyviä sopimuksia. Entä sitten jatkotyö? Haluaisin korostaa erästä seikkaa, jonka muut ovat jo maininneet. Euroopan parlamentti on tähän sitoutunut ja myös meidän ryhmämme sosialistit ja demokraatit ovat sen sitoutuneita, eli olemme Meille on tärkeää, että sopimus saadaan aikaiseksi pian. Haluamme hyvän sopimuksen sellaisen, joka huomioi EU-kansalaisten edut, heidän tietosuojansa. Tämä on myös meidän vastuulla. Me haluamme torjua terrorismia. Tiedämme, että tämä on hyvin tärkeä osa tätä kokonaista koko yhtälöä ehkä ainoa osa, mutta tärkeä osa tämä tietojenvaihto ja siitä voi olla apua terrorismin torjunnassa. Meillä on olemassa neuvotteluohjeet, meillä on paperi edessämme, me olemme saaneet paljon vastauksia, mutta toisia kysymyksiä ei ole vielä, niihin ei ole vastattu. Esimerkiksi jotkut kolmat tässä hetki sitten mainitsivat jotkut seikat, joista pitää vielä puhua. Tarvitsemme vielä lisää selvyyttä jonkin asioihin. Meillä on pari viikkoa aikaa, koska nyt tällä viikolla ei voida syistä äänestää. No ihan hyvä, että meillä on näin pari viikkoa aikaa miettiä asioita. Näin voimme pyrkiä löytämään ratkaisuja niihin kysymyksiin, joihin ei ole vielä löytynyt ratkaisuja. Eli meillä on paljon varamia kysymyksiä. Toivottavasti parissa viikossa tehdään jotain, jotta ratkaisu saadaan aikaiseksi. Toivottavasti neuvosto ei kuitenkaan tee päätöstä ennen kuin parlamentti lyödään kantansa lukkoon. Kinga Gons. Viime Kiitoksia Rava Kans. Seuraavaksi Rouva Latford. Tervetuloa myös yleisö. Ja varmasti internetissä lukuisasti meidän työtämme seuraavat katsojat. Meillä on paljon katselijoita ja kuuntelijoita myös uuden tekniikan kautta. Se on suuri ilo meillä. Edustaja Saara Latford. Kiitos puhemies. Komissio on selvästi kuunnellut mandaattiaan ja selvää parannusta saatu edelliseen verrattuna, vaikkakin siellä on korostettu myös, että vielä on murheita. En nyt toista näitä huolia, paitsi että kiitän, jos sopii rouva Hennis Plaskart ja hänen uurastuksestaan parlamentissa. Sanon kuitenkin sen verran prosessista ja sitten sisällöstäkin. Jos ajatellaan tätä edistystä, niin se on osoitus siitä, että kumppanit kunnioittavat toisiaan, kuuntelevat toisiaan, otetaan vakavasti huolet ja mietitään yhdessä asioita. Komissio uskoakseni ja ehkä Yhdysvaltain viranomaiset ovat myös tätä tehneet. Kiitos myös lähettiläs Ganaarille. Hän on hyvin tajannut, tajunnut sen, miten parlamentti toimii, ehkä paremmin kuin jotkut jäsenvaltiotkaan. No, nyt sitten neuvoston puolella tarvitaan samanlaista ponnistelua että saadaan hyvä mandaatti. Viime kerralla neuvosto ei tullut tykömme selkeän parannusesityksen kanssa huomioiden meidän näkemyksemme. Siksi me jouduimme todellakin kumoamaan tämän väliaikaisen sopimuksen viime vuosikymmenen ajan, ja tämä liittyy sisältöön. Yhdysvaltain ja EUn viranomaiset ovat päässeet eteenpäin ja pystyvät muuttumaan turvauhkiin. Joskus hallitukset ovat harjoittaneet politiikkaa, joka vaan tähtää uutisotsikoihin, mutta emme voi näin jatkaa. Minä odotan uutta alkua niin, että päätökset perustuvat varsinkin tietojen varastoinnista periaatteisiimme suhteellisuudesta ja oikeudellisista takeista. Me täytyy miettiä kaikkia hankkeita, jos tietoja on kerätty vain suunnittelematta. Ja minä uskon, että rouva komission jäsen Malmström näin tekeekin, että saadaan selkeä tieto päällekkäisyydestä, ylilyönneistä, niin että voidaan rationaalista turvaa tarjota. Ja se ei loukkaa kansalaisoikeuksia. Kiitoksia, rouva Ludford. Seuraavaksi edustaja Sargentini kaksi minuuttia. Dank u, voorzitter. Of er nou een resolutie is of niet, ik denk dat de raad ons de... Onko meillä päätöslauselma vai ei, niin mielestäni siinä neuvosto on kuulunut meitä siinä, mitä, se, mitä sanomme viime kerralla tietää, mitä tehdä. Tämä parlamentti on huolissaan näistä perusoikeuksista ja yksityisyyden suojasta Euroopan kansalaisten keskuudessa. Ja myöskin tietosuoja täytyy ottaa huomioon. Ne ovat ihan perusoikeuksia. Eikä voi olla kustannustehokasta analyysiä, jos perusoikeuksia käsitellään kuvatietojen vaatiminen, koska teknisesti ei ole mahdollista tehdä tästä yksityiskohtaisempaa. Se ei ole teknisesti eikä muutenkaan vakuuttava argumentti. Kysehän ehkä oikeammin kustannuksista, mutta kun puhutaan perusoikeuksista, niin ei voi olla pelkästään huolissaan sitä, mitä joku se maksaa. Ensimmäistä kertaa nyt Eurooppa nähdään äh, tasavertaisena neuvottelukumppanin amerikkalaisten kanssa, eikä se vain nyökyttele ja suostu ja äh, hiihdä amerikkalaisten perässä. Nyt asettamme pelin säännöt. Parlamentti on antanut nyt neuvostolle ja komissiolle valtuudet tätä osaa näytellä ja tehdä sen kunnolla. Joten haluaisin vaatia komissiota ja neuvostoa pitämään mielessään Euroopan perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen, joka on nyt voimassa, ja sen pitäisi vaikuttaa neuvottelun mandaattiin ja tuloksiin. Toivottavasti sitä saadaan oikeat tulokset, ja toivon, että käytätte auktoriteettia ja toimivaltuuksia, jotka saitte meiltä viime kerralla. Odotan sitä, mitä tuotte mukana kotiin. Kiitoksia, rouva Sargentini. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Marek Migalski, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät kuulijat. Tänään Yhdysvallat ovat ainoa globaali mahti, moniulotteinen siis sekä kulttuurisesti, sotilaallisesti, taloudellisesti. Ja meillä on se onni, että se on mahti, joka on meidän kanssamme ystävä, joka perustaa samoihin arvoihin, samalle perustalle, jolle on EUkin rakennettu. Sitä kannattaa arvostaa ja kannattaa auttaa ja tukea Yhdysvaltoja terrorismin torjunnassa. Sen vuoksi, että Yhdysvallat eh, koko vuosikymmenen ajan on erityisesti Länsi-Eurooppaa, tai vuosikymmenen ajan siellä erityisesti Länsi-Eurooppaa syöli kommunismilta. Sen ansiosta Eurooppa oli vapaa sen 50 vuoden ajan. Nyt täytyy tukea koko vapaata maailmaa, jotta se voisi olla vapaa terrorismista. Jos verrataan Yhdysvaltain ponnistuksia, jos verrataan talouspanostuksia, teknologisia panostuksia terrorismin torjuntaan, jos verrataan Yhdysvaltojen EUta tässä, niin se on ihan häpeällistä Euroopan valtioille. Se on kiusallista noloa EUlla. Sen vuoksi, jos voimme jotain tehdä, ja näin tämän sopimuksen ymmärrän, että autamme Yhdysvaltoja terrorismin torjunnassa, niin meidän ei pitäisi tässä epäröidä. Tietysti on niin, että meidän pitäisi näitä periaatteita noudattaa, joista puhumme, mutta ymmärrän, että tässä on kyse äh, parlamentin, neuvoston ja komission välisestä yhteistyöstä. Se, mitä meiltä tässä nyt vaaditaan, on poliittisen tahdon ilmaisu tällaisen sopimuksen puolesta, ja mielestäni tällainen tahto ja sopimus pitäisi olla Yhdysvaltojen, pitäisi yhdessä EUn kanssa päästä sopimukseen, joka on yhtä aikaa sekä ystävyyteen että kumppanuuteen perustuva. Kiitoksia edustaja Migalski. Seuraavaksi minuutti rouva Svensson. Kiitoksia herra puhemies. Kiitos komissiolle ja neuvostolle näistä edistysaskeleista, joita kuitenkin nyt on saatu aikaan sen jälkeen, kun parlamentti helmikuussa teki ainoan oikean päätöksen, eli hylkäsi SWIFT-sopimuksen. Nyt parlamentilla on lisää mahdollisuuksia esittää vaatimuksia sopimuksen muotoiluun. Viisas komissio ja viisas neuvosto kuuntelevat niitä vastalauseita, joita parlamentilla oli helmikuussa. On kyse on kansalaisvapauksista ja myös perusoikeuksista oikeusvaltiossa. Siksi ei voida sallia bulkkitietojen siirtämistä rajoituksetta. Sellainen sopimus sekoittaa syyttömät kansalaiset niihin, jotka ehkä ovat syyllisiä. Se, emme voi ajatella, että tietoja annetaan henkilöiden kohdalla, jotka suurista syistä ovat epäiltyjä rikoksesta. Se merkitsee myös teknisiä ongelmia. Siksi onkin hyvä kysyä, Tekniikkako ohjaa meidän lainsäädäntömme vai kansalaisoikeudet ja perusoikeudet, jotka ohjaavat sitä toimintaamme? Minulle valinta on selvä. Oikeuksien täytyy olla tässä lainsäädännön perustana. Grazie. Kiitoksia, rouva Svensson. Sitten edustaja Paskaa. Vo februari sme odmietli ratifikovať dohodu o spracovaní. Kiitos 11. helmikuuta 2010 emme ratifioineet sopimusta, jota valtiovarainministeri Yhdysvallassa oli käyttänyt terrorismin jäljittämiselle. Syyt tähän kieltäytymiseen on tehty selväksi. Tämä liittyy tietosuojaperiaatteisiin, jotka koskevat kansalaisia ja yhteisöjä. Se, että EU-kansalaisia ei suojata ja että tietoa voidaan väärin käyttää Yhdysvalloissa tai kolmansissa maissa ja että todellista vastavuoroisuutta ei ole, sillä vastapuoli ei ole lupautunut antamaan saman verran tietoa EUlle. Kaikki nämä ongelmat voitaisiin poistaa sopimuksesta, jos se olisi laadukas opimus, sopimus, mutta itse periaate, että annetaan kaikki tiedot kattavasti EUsta Yhdysvaltoihin, tätä ei voida hyväksyä tällainen periaate ei sovi siinä tapauksessa, että tietoja toimitetaan ihan rajoituksetta ja niitä voidaan näin toimittaa ja varastoida. Tämä voidaan tehdä ainoastaan EUn alueella EU-sääntöjen mukaisesti ja kun me olemme prosessoineet tietoja, voimme antaa yhdysvaltalaisille ne tiedot, joita he tarvitsevat. Coelho. Sitten edustaja Coelho, kaksi minuuttia. Kiitoksia, herra puhemies, hyvä, hyvä komission jäsen, neuvoston edustaja. Tarkoituksena saada Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä sopimus. Transatlanttinen yhteistyö on mielestäni erityisen tärkeää yleisemminkin ottaen. Tämä tarkoittaa varsinkin kansalaisoikeuksia, sisäasioita ja oikeuksia. Meillä on ollut väliaikainen sopimus rahoitustransaktioiden välittämiseksi näiden alueiden kesken. Meillä parlamentilla on omat valtaoikeutemme. Se oli vaikutuksena myös siihen, että kumosimme sopimuksen, mutta ei myöskään oltu huomioitu suhteellisuutta tai tietojen koskemattomuutta Euroopan osalta. Nyt olen huomannut, tästä voi olla tyytyväisiä, että komission neuvosto ovat uusilla kannoilla suhteessaan parlamenttiin. Minä uskon, että yhdessä varmasti pystymme määrittelemään perusperiaatteet, jotka olko taustalla tulevassa yhteistyössä Euroopan unionin ja Yhdysvaltain kesken, kun torjumme terrorismia. Toivottavasti siis uudessa sopimuksessa otetaan huomioon asianmukaisesti myös ne huolet, joita parlamentilla on ollut. Se nähdään viimevuotisessa päätöslauselmastakin. Yritetty kunnioitetaan ennen kaikkea suhteellisuutta ja vastavuoroisuutta. Ne ovat tärkeitä periaatteita. Meidän täytyy myös taata perusoikeudet tietojen luovuttamisessa niin, että mietitään, miten kauan tietoja voidaan säilyttää ja milloin ne on hävitettävä. Me tarvitsemme myös oikeuden esittää valituksen. Me tarvitsemme riittävät takuut myös mahdollisille henkilötietojen siirtämiselle kolmansille tahoille. Ennen kaikkea meidän täytyy osoittaa, että tiedot ovat hyödyllisiä myös, kun pyrimme ennaltaehkäisemmin torjumaan terrori-iskuja. Sen pidemmälle emme voi suostua. Kiitoksia edusta Quelju. Seuraavaksi edustaja Rouva Boskurt. Kaksi minuuttia. Voorzitter, geachte commissie, geachte raad. Het ontwerpmandaat van de Europese Hyvä komissio, hyvä neuvosto. Mandaattiehdotus on askel oikeaan suuntaan. Terrorismin torjunta on suuri prioriteetti meille. Sen vuoksi niin tärkeää, että niin nopeasti kuin mahdollista saadaan uusi sopimus äh, finanssitietojen vaihdosta Yhdysvaltain kanssa, mutta ei mistä hinnintaan tahansa. Helmikuussa suurella enemmistö sanoimme ei huonolle sopimukselle Yhdysvaltain kanssa. Sanoimme ei sille, että Euroopan tarvitsi ulkopuolelle 500 miljoonaa kansalaistahan edustamme. Kansalaiset eivät halua, että pankkitietonsa ilman oikeustakuita menisivät e- Yhdysvaltain suuntaan. Haluamme sopimuksen, joka takaa Euroopan kansalaisten oikeudet. Jos näin ei ole, niin tässä neuvottelumantaadissa, niin tilanne ei kovinkaan paljon eroa silloin helmikuusta. Pitää olla hyvät syyt sanoa nyt kyllä. Komission neuvoston täytyy täysimääräisesti suoraan informoida parlamenttia on hyvä, että parlamentin huolenaiheet on nyt otettu huomioon perusoikeuksien ja vapauksien suojelussa ja ottaen huomioon myös henkilötietojen suoja. Tämä täytyy olla kriteeri sille, että annammeko, siirrämmekö tietoja vai ei. Ja vain siinä tapauksessa kyse on terrorismin torjunnassa. Ne ovat tietysti kauniita lupauksia, mutta haluan nähdä, miten näistä aikoista pidetään kiinni käytännössä neuvoston ja komission puolella. Tässä on kyse tehokkuudesta ja oikeasuhtaisuudesta. Ja kysymys on se, että äh, onko Yhdysvallat tässä vastavuoroinen. Minua ilahduttaisi, jos saisimme täysimääräisen äh, yksityisen selvityksen näistä oikeuksista, joita kansalaisemme olisi tässä sopimuksessa. Neuvosto ja komissio ehdottavat eurooppalaista instanssia, nämä Yhdysvaltain äh, pyynnöt tarkistaisi, miten komissioneuvosto tällaisen EU-instanssin näkevät tarkalleen ottaen. Saammeko jonkunlaisen oikeusmenettelyn, tuomari vai mikä siinä on tarkemmin ottaen menettelytapa? Kiitoksia kollega. Seuraavaksi Alexander Alvaro, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission Malmström. Uskon, että nyt tämä Neuvottelumandaatti ensinnäkin osoittaa, että komissio ja parlamentti ovat jälkeen samalla linjalla että parlamentti hylkäsi helmikuussa sopimuksen. Ne, jotka ovat sitä lihastenpullisteluksi puhuneet, niin se on mieluumminkin vastuunkansamista vastuunkantamista niin oikeuksien puolesta, joita edustamme, nimittäin kansalaisten oikeudet. Nyt nämä neuvottelut, joita käydään uudesta sopimuksesta, pankkitietojen siirtämisestä, sillä täytyy vastata siihen kysymykseen, että miten parlamenttia ja kansalaisia kunnioitetaan, mitä on kunnioitus kesken kumppaneiden kansalaisia kohtaan ja eurooppalaista lainsäädäntöä kohtaan. Olemme pystyneet paljon vaikuttamaan mielestäni siihen, mikä meille tärkeää tässä neuvottelumandaatissa on. Myöskin tässä päätösohjelmassa, josta päätämme toukokuussa, siinä heistuu paljon siitä, mikä koskee kansalaisten suojaa, heidän oikeussuoja, oikeussuojaansa, tietosuojaansa ja sitten myöskin, jos heidän loukkauksia oikeastaan loukataan ul- ulkomailla. Sitten nyt pulkidatosta on paljon puhuttu myöskin, niiden siirtämisestä. Se, mikä nyt täytyy jo todeta, on se, että tässä mandaatissa täytyy määritellä se, että miten ja milloin tämä ongelma ratkaistaan, koska muuten tulee olemaan hyvin vaikea tätä asiaa edustaa. Ja sen perusteella, mitä tässä on jo muotoiltu, niin Euroopan parlamentti päätösvalma ottaa kaksi asiaa esille mutta olen, luotan siihen, että ne asiat komissio järkevällä tavalla pystyy ratkaisemaan. Kiitokset edustaja Czarnecki. Pyydän, että pitäydytte puheaikaan. Yksi minuutti. Grazie. Presidente, e, Tässä debatta odbywa się... Keskustelumme käydään kaksi päivää sen jälkeen, kun ministereillä oli kokous ja he käsittelevät samaa asiaa. jota meidän kantamme on eräänlainen painostusmuoto, poliittisen painostuksen muoto. Käsittelemme asiaa, kun neuvottelumaanotaisista päätetään Yhdysvaltain kanssa. Euroopan unionin komissio on aika vähän joustava. Se ei ole osoittanut minkäänlaista vaihtoehtoista kantaa. Kaikki tai ei mitään, se ei ole sisällöllisesti järkevää, eikä se vasta eurooppalaista henkeä. Se on tällainen umpikuja. Paholainen tässä piilee yksityiskohdissa. Onko totta, että mandaatti ei perusoikeuskirjaa, kirjan oikeuksia kunnioita. Kiitoksia. Edustaja Bafton, kiitos. Puhemies on hämmästyttävä, että vielä miljoonat syyttömät kärsivät tällaisesta sopimuksesta mukaan lukien meidän maamme kansalaiset huolimatta parlamentista ja kansalaisen valiokunnasta, joka hylkäsivät, hylkäsivät tämän. Ei ole kyse, miten paremmin voidaan sitä hallita, vaan ettei pitäisi ollenkaan sopimusta ollakaan. Vastustan tämän tyyppistä oikeuksien loukkaamista oman hallitukseni voimin. Se, että amerikkalaiset meidän valitsijoitamme tietoja no, luovutetaan. Se johtaa pikkuhiljaa isoveli Eurooppaan. Nykyisten sääntöjen vallassa he voivat jopa 90 vuotta säilyttää tieto Yhdysvalloissa. Se on pidempi kuin monen elinikä, vaikka Yhdysvaltain viranomainen sanoo, että tieto poistetaankin viiden vuoden kuluttua, niin USA hallitus on jo joutunut syytösten kohteeksi, etteivät puutu terrorismiin, vaan ajavat taloudellisia etujaan. Euroopan parlamentti koko tämän esitysten aikana ei ole hyväksynyt lähestymistapaa, vaikka se sopimus hyväksyi neuvostossa oikeastaan päivä ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, joka olisi kieltänyt sen jälleen toistamisemme kumosimme välikäsopimuksen ja sitten sen jälkeen myös valiokunta hylkäsi sen. Tämä vain osoittaa, miten tässä loukataan ja halveksitaan minun maanikin Wensin demokratiaa. Kiitos puhemies. La parola, Edustaja Holmeier, kaksi minuuttia. Herr Präsident, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Gegensatz... Hyvät kollegat, päivästön kun edelliset puhujat haluaisin komission jäsen Malmströmiä ja Redingiä kiittää nimenomaisesti näistä intensiivisistä pyrkimyksistä. Ottaa huomioon parlamentin esille ottamat ongelmat ja äh, huolenaiheet, äh, jotka näemme tietoturvassa, että niihin on pyritty pureutumaan Yhdysvaltojen kanssa käydyissä neuvottelussa. Kiitän myös siitä, että tässä mandaatissa on on jo työstetty näitä huolenaiheita, joita täällä on otettu esille. Erityisesti kysyn tulevat kysymyksen asettelut tässä vastavuoroisuudessa. Pidän että on pystynyt neuvottelemaan tästä määräajasta viisi vuotta, ettei ole kyse siitä, että ikuisesti kerätään näitä tietoja. Pidän myös tärkeänä näistä rangaistu- mahdollisista rangaistusmaksuista, jos väärään tarkoitukseen annetaan – tietoja, että siitä keskustellaan, koska se estää sen, että tiettyjä asioita annetaan ulos, joita emme halua ulos annettava. Se, mikä minulle on myöskin tärkeää, on kuitenkin myös tämä tematiikka, että meidän täytyy lähteä omastakin TFTPstä ja että tällaista pulkkidataa, siis suuria määriä tietoja ei annettaisi Yhdysvaltoille. Sillä ei ole mitään epäluottamuksen kanssa tekemistä, vaan siinä on kyse siitä, että olemme samalla tasolla, tai siis että pidämme omasta vastuu, vastuistamme kiinni Euroopassa. Ja vain näin voi tämä todellisuuden vastavuoroisuus äh, tulla esille. Miten tämä oma TFTP voitaisiin saada aikaan, niin siitä pitäisi vielä keskustella siihen. Kehotan neuvostoa ja komissiota. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Tanja Fajon. Fajon, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Terrorismi on yhä suurimpia uhkia EUn turvallisuudelle. Tästä syystä on aloitettava neuvottelut Yhdysvaltain kanssa siitä, miten näitä maksutietoja toimitaan, mutta ei mihinkä hintaan hyvänsä. Meidän on uudessakin sopimuksessa suojattavaa EU-kansalaisten tiedot. Tarvitaan parempi sopimus, sellainen, joka huomioi ihmisoikeudet ja joka myös ratkaisee tämän ongelman, joka liittyy valikoimattomien tietojen toimittamiseen miljoonien kansalaisia koskien. Jatkossa tarvitaan vastavuoroista sopimusta ja sen takia Yhdysvaltain pitäisi antaa samantapaisia maksutietoja Eurooppaan, jos Eurooppa siis perustaa oman ohjelmansa ja on hyvä kuulla, että komissio on tästä samaa mieltä. Tarvitsemme paremmat takeet siitä, miten tietoja toimitetaan kolmansiin maihin. Annammeko Yhdysvaltain toimittaa tiedot mihinkä tahansa maahan vai astetaanko selvät kriteerit? Tarvitaan hyvät take tässä mielessä. Ja olisi myös järkevää, että ne maat, joista tiedot tulevat, antaisivat, joutuisivat antamaan hyväksyntänsä tietojen toimintaiselle eteenpäin muihin maihin. Tällainen järjestelmä pitäisi panna pystyyn. Ja siksi kysyn, minkälaisia välineitä voimme ottaa käyttöön, jotta voitaisiin kieltäytyä toimittamasta tietoja kolmansiin maihin, jos tämä pyyntö ei ole kohtuullinen. Euroopan unionilla ei ole TFTP-järjestelmää, eli me riipumme tältä osin Yhdysvalloista turvallisuudemme kannalta. Mutta mitä voidaan odottaa USAlta? Meidän pitäisi pystyä peruuttamaan tämä sopimus siinä tapauksessa, että meidän takeitamme ei täytetä, niitä ei noudateta. Pitää miettiä myös sitä, miten muutujat meidän lähellemme tulla. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Wikström puolitoista minuuttia. Tack, herr Kiitoksia herra puhemies meille liberaaleille. Sitten toisen maailmansodan on ollut tärkeää säilyttää transatlanttinen suhde eh, Yhdysvaltain ja Euroopan välillä ja harjoittaa yhteistyötä monilla saroilla. Mutta kaikessa yhteistyössä voi olla ongelmia ja ne täytyy ratkaista. Yksi vaikeimpia ongelmia on ollut hoitaa ihmisten oikeutta koskemattomuuden. Minä uskon, että nyt aikaa myöten käy selväksi se, selväksi se, että hyvä, että me hylkäsimme ensimmäisen SWIT-sopimuksen. Meidän täytyy noudattaa demokratiaa ja avoimuutta. Ja me olemme kansan valitsemia täällä näitä arvoja puolustamassa. SWIFT-sopimuksessa alun perin oli paljon toivomisen varaa. Parlamentti on selkeästi vaatinut uutta pysyvää sopimusta, esittänyt kriteerit omassa päätöslauselmassaan. Siitä keskustellaan nyt. Ja kun ehdot täyttyvät, me voimme hyväksyä uuden sopimuksen. Totta kai konflikteja jatkossakin. Turvallisuus yhtäällä ja toisaalta oikeus koskemattomuuteen. Nyt meidän täytyy miettiä asiaa huolellisesti, jättää historia taakseen ja saada aikaan uusi SWIFT pysyvä sopimus. Se on hyvin tärkeä osa tätä turvallisuutta ja integriteettiä Euroopan kansalaisille. Kiitoksia herra puhemies puheenvuorosta. Kollega. Kiitoksia sitten edustaja Sylvie Guillaume. Kaksi minuuttia. Euh, Kaikki olemme tietysti samaa mieltä siitä, että terrorismin torjunta on yhteistä työtä, johon EU on osallistuttava, mutta meille, mepeille on myös yhtä tärkeää se, että kansalaisten oikeus tietosuojaan toteutuu. Tätä on korostettava, eikä viesti mene ainoastaan neuvosto ja komission edustajille, vaan myös Yhdysvaltain viranomaisille, joiden kanssa pitää neuvotella uusi sopimus. Minä haluaisin korostaa seikkaa, jota Euroopan parlamentti on vaatinut keskeisesti. Kyseessä on Yhdysvaltain viranomaisten tietojen säilytysmahdollisuudet. Tämä, mitä nyt on ehdotettu, ei ole suhteellista, ja siksi voidaan kysyä, miksi viiden vuoden ajan pitää voida säilyttää tietoja, joita ei kuitenkaan käytettäisi eikö voitaisi pitää niitä säilössä kohtuullisimman ajan. Ja mandaatissa ei mainitanut mitään aikaa. Aikaisemmin oli korkeintaan 90 vuotta. Ehkä meidän pitäisi mainita joku järkevä aika, joka liittyy siihen, miten näitä tietoja käytetään esimerkiksi tiettyjen tutkimusten ajaksi tai tietyn oikeudenkäynnin ajaksi käytetäänkö näitä tietoja muihinkin asioihin kuin terrorismin torjuntaan ja mihinkä? Voitaisiinko tietoja säilyttää Euroopassa, enikään Yhdysvalloissa? Voisiko komissio vastata näihin kysymyksiin? Tämä on keskeistä. Euroopan parlamentti ei lähde tätä asiaa väntelemään, vaan on hyvin tärkeää, että tämä huomioidaan siinä tapauksessa siinä vaiheessa, kun neuvottelumandaatti hyväksytään. Kiitos. Kiitos Parahin kollega. Seuraavaksi edustaja Natalie Grisbeck on, madame le... Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tärkeä askel on nyt otettu kaksi kuukautta sitten, kun me hylkäsimme väliaikaisen sopimuksen. En nyt palaa siihen, koska nyt jo olen varmasti 27. puhuja tästä aiheesta. Haluan vain tähdentää sitä, että jotkut ovat hyvin runollisella tavalla kuvailee tätä demokratian ottamaa askelta ikään ensimmäisenä olemassaolon päivän Euroopan parlamentissa Lissabonin hyväksymisen jälkeen se on historiallinen hetki todellakin, ei pelkästään siinä, että kunnioitetaan kansalaisten oikeuksia, yksityisten, suojaa, mutta se on merkittävä askel myös parlamentin toimivalta ajatellen. Yhtä lailla se on osoittanut turheutta ja valpautta esittelijämme osalta. Häntä haluan kiittää erityisesti häntä päättäväisyydestä. Hänelle se on tärkeää ajankohtaa. Ajatellaan tärkeimpiä asioita. Ensinnäkin meidän riippuvuutemme terrorismitorjunnassa, turvallisuudessa tarvitaan tasapainoa vapauden kanssa. Yhtä lailla tässä uudessa neuvotteluvaltuudessa täytyy saada aikaan tasapainoinen, oikeudenmukainen sopimus, joka kunnioittaa oikeuksia takuineen päivineen, jotka mielestäni ovat perustana monen kansalaistenkin mielestä, nimittäin tämä voima, joka Euroopan unionissa on siinä, kun suojellaan Euroopan kansalaisia. No se, että meidän poliittinen tahtomme haluaa korostaa oikeutta ja oikeudellista järjestelmää, niin – en mene vastavuoroisuuden tai suhteellisuuden periaatteessa sen enempää. Toivon vain, että tässä ollaan valppaina. Emme voi pulkkitietoja toimita noin vain ilman oikeudellista suojaa, ilman oikeutta oikaisuun, muutoksiin tai ilman oikeutta antaa poistaa joitakin osatekijöitä tai saada muutoksenhakuoikeutta. oikeutta Yhdessä varmasti voimme löytää tämän tasapainon, kun ajatellaan turvallisuutta yhtäältä toisaalta vapauksia. Kiitos. Grazie, onorevole Grisbeck. Kiitoksia, rouva Grisbeck. Pyydän, että noudatatte täsmällisesti puheaikana puolitoista minuuttia edustaja Enchu. Presidente, uniunea europeană recunoaște importanța deosebită a schimbului de informații la Kiitos puhemies. Tämä taistelu terrorismia vastaan hyvin tärkeää. Me haluamme antaa tukemme kaikelle sille, mikä voi johtaa terrorismin torjuntaan sen pysäyttämiseen. Me edustamme EU-kansalaisten etuja. Meidät on tänne valittu ja meidän on suojeltava heitä, suojeltava niitä vapauksia, jotka löytyvät perustan sopimuksesta ja yleissopimuksesta emme voi antaa periksi suhteellisuusperiaatteesta, vastavuoroisuudesta, henkilötietojen suojasta. Parlamentti on jatkuvasti mukana neuvotteluja seuraamassa. Olen sitä mieltä, että mahdollinen eurooppalainen viranomainen, joka seuraisi tiedon vaihtoa, olisi ratkaisu. Näin saisimme takeet siitä, että tiedot käytettäisiin, niitä käytettäisiin ainoastaan terrorismin torjuntaan ja että nämä tiedot koskevat ainoastaan epäiltyjä henkilöitä ja näin kansalaiset voivat ottaa yhteyttä ja valittaa näistä mahdollisista päätöksistä. Me tarvitsemme tietoa jatkuvasti siitä, miten neuvotteluissa edistytään. Aina tällä, ainoastaan tällä tavoin voimme varmistaa sen, että neuvottelumandaattia noudatetaan ja pystymme välttämään kaikki puutteet ja pystymme myös ratkaisemaan kaikki erimielisyydet. Ehdottaisin tietokokouksia, tiedotuskokouksia parlamenttisten ryhmien välillä ja myös kansallisten valtuuskuntien kesken niin, että paikalla ovat myös yhdysvaltalaiset. Kiitos. Kiitoksia kollega Ensu. Sitten Charles Görens minuutti. Merci, Kiitos puhemies. Tämä nyr- nyrkin vääntö parlamentin neuvoston ja komission kesken on ehkä ollut hyvä vaikutuksiltaan, kun ajattelemme pankkitietojen siirtämistä mukaan, että se vain palvelisi terrorismin torjuntaa. Totta kai tämä on ilmeistä, mutta käytäntö on osoittanut, että kun ajattelemme näiden henkilötietojen käyttöä, niin mikään ei ole sen vähemmän varmaa. Jos ajatellaan Yhdysvaltain tiedostelupalvelun käytö, käytäntöjä, ne eivät vastaa välttämättä eurooppalaisia. Se, että henkilötietoja kerätään ja sitten niitä annetaan myös turvallisuustahojen käyttöön, niin siinäkin täytyy noudattaa vastavuoroisuutta viranomaisten kesken. Ja tämä on uudessa sopimuksessa huomioitu. Minusta vaikuttaa myös viisaalta miettiä, miten paremmin voidaan kunnioittaa näitä periaatteita ja siksi parlamentti onkin halunnut käyttää tässä näitä toimioikeuksiaan. Kiitoksia. Seuraavaksi puolentoista minuutin ajan Terossa. Uh, Kiitos puhemies. Pidän hyvänä tätä keskustelua ennen kuin neuvosto käsittelee asiaa virallisesti komission ehdottamasta mandaatista. Pidän myös hyvänä sitä, että että parlamentin näitä on otettu huomioon, kun väliaikainen sopimus hylättiin riittämättömänä. Parlamentin kanta emme tänään voi eh, hyväksyä. 6. toukokuuta sitä äänestämme ja kehotan kovasti komissiota siihen, ettei se allekirjoita sopimusta ennen sitä päivämäärää. Tämän parlamentin hyväksyntä on perussopimuksen vaatimus, kuten myös se, että perusoikeussopimusta noudatetaan missä tahansa sopimuksessa, jonka neuvosto allekirjoittaa. Joten on erityisen tärkeää pitää mielessä, että tämä pieni viive on vähemmän haittaava kuin toinen hylkäys sopimusehdotuksesta. Blokkitiedon siirtäminen on tärkeä asia, kuten muutkin ovat sanoneet, että en ole ollut tyytyväinen niin tähän mennessä siihen, mitä on tässä asiassa ehdotettu. Haluan todellakin läheisempää yhteistyötä EUn ja Yhdysvaltain välillä, mutta se yhteistyö täytyy perustua keskenäiseen kunnioitukseen ja kansalaisten oikeuksien ylläpitämiseen. Kiitoksia. Ja Roosa seuraavaksi keskustelemaan puheenluettelua. Puheenvuorossa ensimmäisenä herra Christian Breda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Așa cum uh, se știe, așa cum s-a afirmat și... Kiitos puhemies. Kuten tiedetään ja kuten täällä on sanottu, me haluamme yhdessä Euroopassa taistella terrorismia vastaan, mutta Yhdysvaltain vastaisuus ei meitä yhdistä. Ja kuten yksi poliittisen ryhmän jäsen sanoi, minun mielestäni amerikkalaisvastaisuutta ei pidä pitää Euroopan parlamentin pohjatuntemuksena. tuntemuksena Yhdysvaltain meissä noudattamat tunteet eivät saa estää terrorismin torjuntaa ja siksi haluaisin korostaa sitä, että tarvitsemme luottamusta suhteissamme Yhdysvaltoihin. Meillä on yhteisiä vihollisia, jotka käyttävät hyväkseen kaikki mahdollisuudet taistella meitä vastaan silloin, kun meidän luottamuksemme ei ole selvää. SWIFT-sopimuksen puitteissa tehty tietojen vaihto, sitä voidaan käyttää ainoastaan terrorismin torjuntaan. Tietysti tämä koskee myös kauppaa ja asekauppaa ja niin poispäin. Meidän pitää antaa tukea Yhdysvaltain kumppanille. Seuraavaksi edustaja Sever, Herr Präsident, liebe Kolleginnen. puhemies, hyvät kollegat. Uskon, että muutaman asian transatlanttisesta kumppanusta sanoa, se on perusta, mutta myös EU-toimijoiden välinen yhteistyö on tärkeä. Mutta Lissabonin myötä saamme uusia, uutta perustaa ja parlamenttina, mitä meillä on uusia oikeuksia erityisesti kansalaistemme suojelmaksi meidän täytyy niitä toteuttaa. Perusoikeuksien suojaminen on siis yksi. Ja sitten yksityiselämän suoja. Blokkidatan siirtäminen on siis, ei ole sopusunnassa näiden kanssa. Täytyy olla varmuus siitä, että on tasapaino näiden perusoikeuksien välillä, mutta myös, että vastavuoroisuus on olemassa, että oikeasuhtaisuus on olemassa ja vähimmäisen suoja tietosuojalle. Haluaisin puheenjohtamalle kys, kys, esittää kysymyksenä, missä te olitte aamupäivällä, kun vastuuvapaudesta keskusteltiin. Eli neuvosto tai puheenjohtajamaa loisti ollaan, kun yhdestä tärkeimmistä asioista keskusteltiin. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Brons. One of the crucially important questions is whether... Yksi tärkeimpiä kysymyksiä on se, bulkki, pitäisikö pulkkitietoja, eli kaikkien tietoja toimittaa, vai pitäisikö pitäytyä pelkästään yksilöiden yksilöimiseen? Totta kai tässä on myös väliratkaisukin. Jos ajatellaan ryhmiä, jotka ovat olleet kytköksissä terrorismiin, olisivat kohteena esimerkiksi, jos Ornin kalastajat olisivat yhtäkkiä radikoitumassa, niin varmasti olivat kohderyhmänä. Jos vanhukset, harmaat, ja eläköityneet opettajat ovat yhtäkkiä väsyneet ja ryhtyisivät terrorisoimaan oppittelijaita, eivätkä pelkästään monotonisesti ikävysyttäisi heitä, niin sitten varmasti heidän tai meidänkin pitäisi ehkä olla kohteena. Kohdentaminen on makuasia ja on aina syrjivä. Minä kutsun sitä maalaisjärjeksi kuitenkin me joudumme selvästi ruveta tuhoamaan aikaisessa vaiheessa syyttömien tietoja. Kiitos. Grazie, onorevole Brons. Kiitoksia, Brons. Seuraavaksi Roittovaa. Pane předsedo, jedním z velice efektivních nástrojů boje s teroristy je... Kiitos. Yksi terrorismin torjunnan välineistä on se, että voidaan tutkia terroristien rahaliikennettä ja siksi pitää edistää yhteistyötä oikeuslaitoksen ja poliisin välillä. Me tarvitsemme tavoitteita uudelle sopimukselle. Minusta on hyvä, että komission neuvosto suhtautuvat asiaan näin avoimesti. Haluaisin kysyä neuvostolta, onko todellakin toimitettava 90 miljoonaa tietoa koossa. Ja haluaisin tietää, voivatko kansalaiset valittaa Yhdysvaltain viranomaisille, jos tietoja käytetään väärin, ja kuka valvoo tietojen siirtoa hallitukselle. Minä näistä mieltä tarvitaan jonkinlainen juurinen taho, joka pystyy toimimaan kansainvälisen julkisoikeuden pohjalta, esimerkiksi Europol ja miten sitten pystytään valituksia esittämään. Tietysti prioriteetti on terrorismin torjunta, mutta ei saa unohtaa myöskään perusoikeuskirjaa ja ihmisten tietojen suojaa. Kiitoksia kovasti. Sitten puheenvuoron saa rouva Jäätteenmäki sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die heutige Aussprache zeigt, Bürgerrechte und Terrorismus. Tämänpäiväinen keskustelu näyttää, että ja perusoikeuksia on aina helppo sopeuttaa yhteen. Tässä tulee esille se ongelma, että täytyy investoida samanaikaisesti perusoikeuksiin ja maailman yhteisemme turvallisuuteen. Tämä tässä mandaatissa on edelleen mukana se, että suuria tietomääriä siirretään EUn ja Yhdysvaltain välillä. Tietojen säilytysajat ovat vieläkin liian pitkät ja sitten sekunnin pohjalla kaksi kysymystä. Tämä pilaratinen sopimus, onko se ajallisesti rajoitettu niin, ja jos on, niin mis, mi, miksi ajaksi? Ja minkä aikamäärän jälkeen nämä tiedot todellakin sitten tuhotaan? Olipa rouvalla Vertmanilla kiire ja noin puheenvuoro, mutta kaikki puhuvat ja sitten puheenvuoron saakin jääteemäkin. Puhemies, terrorismin vastainen taistelu on tärkeää ja eu n tulee olla siinä mukana mutta se ei voi tapahtua polkemalla ihmisoikeuksia. ihmisoikeuksien kunnioittaminen on yksi tärkeimpiä eurooppalaisia arvoja ja sen pitäisi olla yksi yhdistävä tekijä myös transatlanttisessa yhteistyössä. on tärkeää että transatlanttinen yhteistyö toimii mutta sen tulee toimia vastavuoroisesti ja keskinäistä kunnioitusta tuntien. tietojenvaihdon tulee olla yksilöityä ja haluan vieläkin korostaa sitä että terrorismin vastaisen taistelun nimissä ei voi polkea ihmisoikeuksia. jos näin tapahtuu silloin me olemme antautuneet terroristeille. Kiitoksia rouva. Seuraavaksi Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies Malmström, Lopet Karrivo, haluan kiittää esityksestä. sopimus aikaansaamiseksi, tietojen vaihtamiseksi ja terrorismin torjumiseksi. Päätöslauselma on tasapainolta huomioon myös turvallisuuden, mutta myös tietojen suojan ja kunnioitetaan myös kansalaisten perusoikeuksia. Meillä on julkinen viranomainen Euroopassa, joka on luonteeltaan oikeudellisen tehtävänä on ottaa vastaan – Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pyynnöt. Ja mielestäni tämä on tasapaino lähestymistapa. Näin voidaan myös ratkaista monia umpikujia suhteellisuudessa. Varsinkin näitä oli mulkitietojen vaihdossa, näin saadaan aikaan. Myös vastavuoroisuutta, näin Euroopan viranomaiset ja Yhdys- jäsenvaltioiden viranomaiset saavat myös asianomaisia tietoja Yhdysvalloista. Näin uskottavuudestakin on kyse. swiss osoittaa, että tämä on demokratia koetinkivi. Meidän täytyy kaikkien onnistua kansalaisten hyväksi. Kiitos. Grazie. Kiitos, Rova Nedelcheva. Ja sitten viimeisenä puhujana Vandenkamp Vim. No, no, no. Eikö, no ei sitten. Kiitos. No sitten puheenvuoron saa López Garrido neuvoston nimissä señor presidente. quiero empezar por... Kiitos puhemies. Haluaisin aivan ensiksi sanoa edustaja Seberille, että tässä tämän aamussa keskustelussa on viittasi, kyllä minä olin paikalla. Minä olin täällä vaikka minua ei tänne virallisesti kutsuttu, mutta pyysitte minua tulemaan ja niin kyllä tulin paikalle ja käytin puheenvuoronkin keskustelussa. Ehkä te ette ollut itse paikalla, sillä tällä hetkelläkään ette ole nyt enää paikalla, että olette poistunut salista. Keskustelu on ollut hyvin rakentavaa. Siitä käy ilmi, että täällä on todellista yhteistyöhenkeä kaikkien osapuolten kesken, Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston toimesta, kuten täällä on myönnetty. Haluaisin kiittää edustaja Nis Plaskartia tästä yhteistyöhengestä, tekin mainitsitte, että neuvosto ja komissiosta osoittanut. Hyvä, että tämän sanoitte julkisesti ja on selvää, että sekä komission esittämä mandaatti, siitä puhui komission Malmström, ja myös se mandaatti, jonka neuvosto aikoo hyväksyä, ne tulevat huomioimaan hyvin tarkkaan kaikki ne huolet ja ajatukset, jotka löytyvät teidän puheenvuorostanne ja myös päätöslauselmaehdotuksesta, jonka esittelijä on esittänyt. On käynyt ilmi, että täällä tietyt asiat huolestuttavat. Erityisesti haluaisin vakuuttaa, että nämä ongelmat, jotka mainitsitte, nämä teidän huolenne, ovat mukana neuvotteluohjeissa, jotka neuvosto aikoo hyväksyä. Komissio johtaa näitä neuvotteluja ja lopputuloksena tulee paperion kaa sekä neuvosto että Euroopan parlamentti allekirjoittaa neuvotteluohjeista. Löytyy ensinnäkin tämä ongelma, joka on täällä monta kertaa jo käynyt ilmi. Eli kyseessä on valikoimattomien tietojen toimintaa. Albrecht, Sibel, Sargentini, Svensson, Paska, De Rosa ja moni muu ottivat esille tämän kysymyksen. On selvää, että emme me voi antaa kaikkia tietoja mihinkä tahansa tarkoitukseen, pyydettiinpä mitä hyvänsä, vaan kyseessä ovat sellaiset tiedot, joita pyydetään vain ja ainoastaan, jotta voitaisiin tutkia ja asettaa syytteisen terrorismirikoksiin syyllistyneet ja pitää myös tarkkaan henkilöidä tämä epäilys pitää olla kyse sellaista henkilöistä, joiden osalta on olemassa selvä epäilys siitä, että hän liittyy jotenkin terrorismiin tai terrorismin rahoittamiseen. Ei tässä nyt puhuta massiivista tietojen lähettämisestä, vaan että kyseessä on tietty tavoite ja tietty henkilö. Ja tämä rajoittaa hyvin selkeästi tietojen toimittamisen ja tulee olemaan myös viranomainen, jonka kautta näitä tietoja pyydetään ja sen jälkeen komissio valvoo näiden tietojen käyttöä sitä, miten tämä sopimus, joka allekirjoitetaan, käytännössä toimii. Eli tämä on nyt kyllä sellainen kokonaisuus, joka hyvin vastaa kaikkiin niihin huoliin, mitä täällä on esitetty. Sitten täällä on puhuttu myös tietojen säilytysajasta. No, säilytysaika olisi noin viisi vuotta. Sillä on selvää, että tarvitaan tietyn verran aikaa, jotta työ voitaisiin tehdä tehokkaasti, mutta pitää tehdä selväksi, että tiedot säilytetään mahdollisimman lyhyen aikaa, jotta voitaisiin saavuttaa astettu tavoite, ei sen pidempää niitä voi pitää säilössä. Ja pitää tehdä selväksi, mi- mihin tarkoituksiin kutakin tietoja käytetään. Eli pitää aina puhua tietystä tavoitteista ja tietystä henkilöstä. Ja sitten täällä oltiin myös suolastuneita siitä, miten voidaan korjata virallisia tietoja. Edustaja Koijo, joka ei ole paikalla, puhui tästä aika yksityiskohtaisesti ja haluan tehdä selväksi, että neuvotteluohjeet ovat selvästi samantapaisia kuin mitä komissiosin Malmström on ehdottanut. Eli nämä oikeudet taataan, eli tiedonsaanti, oikeus ja virheiden korjaamisoikeus ovat mukana allekirjoittavassa sopimuksessa. Ja sitten tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteet sekä neuvotteluohjeissa että itse allekirjoittavassa sopimuksessa. Ja sitten pitää olla mahdollisuus myös valittaa asiasta sekä hallinnoista tietä että tuomioistuimen kautta ilman minkälaisia rajoituksia tämä siis varmistetaan. Ja sitten Boskoat ja Pertset olivat tästä huolestuneita. Ja tämän lisäksi tulee vastavuoroisuutta. Tämä on yksi niistä kysymyksistä, joka eniten oli esillä edessä keskustelussa, jonka muistatte, eli tulemaan aivan täydellinen vastavuoroisuus Yhdysvaltain kanssa. Ja nämä neuvotteluohjeet, jotka neuvosto hyväksyy, ovat juuri sen suuntaisia, mitä te olette sanoneet. Ne ovat samantapaisia kuin mitä päätöslauselmassa sanotaan, joka, se on siis edustaja Hennis Plaskartin esittämä ja haluan neuvoston puolesta nyt sitoutua siihen, että me hyväksymme sellaisen mandaatin, joka suojaa Euroopan kansalaisten perusoikeudet ja jossa pannaan täytäntöön perusoikeuskirjan takaamat oikeudet. Se löytyy Lissabonin sopimuksesta ja se on myös Euroopan Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen mukaisia ja se aiotaan allekirjoittaa tässä seuraavan kuukausien aikana. Se on meidän politiikkojen mukaista. Kiitos. Kiitoksia sitten komissaarisen Malmström. members, uh, yes, Hyvät parlamentin jäsenet, niin todellakin kovin rakentavat keskustelut tämä on ollut. Olemme tarkkaan kuunnelleet ja kirjaan, kirjanneet kaiken neuvosto vastasi paljon jo kysymyksiin muutaman asian lisäisiin, koska todellakin on niitä tärkeää, että tulee selvyyttä mahdollisimman pitkälle. Meille tulee oikeus tarkistamiseen otannan perusteella, että nämä otokset myös noudattavat sopimusta. Meidän täytyy olla riittävä syy uskoa, että kohde on terroristi tai joku, joka rahoittaa terrorismia. Täytyy myös muistaa, että jokaisessa haussa hoidetaan varmennus. Siinä on mukana valvoja ja riippumaton oikeusviranomainenkin ennen kuin sitä luovutetaan. Meidän tarkistustiimimmekin saa nämä tiedot. Sopimus takaa sen, että kansalaisilla on käytettävissään myös ei syrjiviä keinoja, hallinnollisia ja oikeudellisia. No miten se sitten käytännössä täsmennetään, sehän riippuu neuvotteluista, sen täsmällisempi tässä voi olla. Kuten neuvostokin totesi, se on kuitenkin tärkeä osa neuvotteluja. Täytyy löytää ratkaisu tähän. Myös kun on kyse oikaisemisesta ja saatavuudesta. Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin, vain analyysit, jos ne ovat relevantteja, mutta mitään bulkitietoa ei toimiteta. Ja se on vain ainoastaan terrorismitarkoituksessa. Kaikki tämä palvelee terrorismitarkoituksessa terrorismin torjuntaa. Täytyy taata, että tietosuojaviranomaisten kautta on oikeus tietää, että hänen oikeuksiaan on kunnioitettua. Uhkitiedossa täytyy miettiä hyödyllisiä tietoja. Se täytyy ensin täytyy olla kyse vahvasta epäilystä terrorismin kohdalla ja ainoastaan osa tiedosta siirretään ja hyvin pieni osa siitä on käytettävissä loppusäilyn anonyyminä. Me pyrimme vähentämään myös, sitä mahdollisuutta, myös mietin mahdollisuutta, että volyymia voidaan vielä leikata jatkossakin. Mutta tässä on oikeudessa sitovia väyliä sille, että estetään näiden tietojen käyttöä. Meidän tarkistustiimimme myös verifioi nämä otokset ja jos sopimusta rikotaan, niin välittömästi se voidaan keskeyttää myös unionin puolelta. Eli minä uskon, hyvät parlamentin jäsenet, että me voimme toimia nopeasti ja saamme aika hyvän sopimuksen. Tässä on turvallisuusongelma, se täytyy huomioida, mutta totta kai paljon kysymysmerkkejäkin, joihin tarvitaan vastaus, mukaan lukien tietosuoja ja muut teidän esille ottamanne kysymykset. Amerikat ovat olleet hyvin avoimia tähän asti, ovat valmiita tekemään yhteistyötä meidän kanssamme mahdollisimman nopeasti. Haluavat olla kuitenkin luovia löytääksemme vastauksia Kysymyksiä näitä Euroopan parlamentin tiimikin menee Yhdysvaltoihin ensi viikolla, voit esittää suoraan kysymyksiä ja saada mahdollisesti myös vastauksia. Sitten rinnakkain tämän kanssa totta kai mietitään, tarvitaanko Euroopan tasolla toisenlainen ratkaisu, eurooppalainen järjestelmä tai viranomainen, se on tärkeää keskustelua, sitä täytyy seikkaperäisesti harjoittaa Euroopassa totta kai. Ei se kulu neuvotteluihin, täytyy taata se, että jos näin käy, niin amerikkalaiset auttavat jo vastavuoroisuutta, mutta meidän täytyy sitä tykönämme miettiä. Komissio valmis osallistumaan siihen innovatiivisestikin, mutta jäsenvaltiot tästä päättävät. Tiedän, että Euroopan parlamentti on ollut aktiivinen ja haluaa näitä keskusteluja. Tässä on siis kaksi rinnakkaista keskustelua käynnissä niin ikään varapuheenjohtaja Redin tekee työtä tällä saralla. Hän on jo vaatimassa luonnostelua tietosuojasopimuksen aikaansaamiseksi kaikki sopimukset Yhdysvaltain kanssa. Sekin täytyy ottaa mukaan näihin kuvioihin. Lopuksi parat jäsenet. Islannin tulivuoro on luonut paljon ongelmia monille kautta maailman, kun matkustavat. Ja ne, te ette voi äänestääkään siitä syystä. Olen siitä pahoillani, mutta me olemme paikalla, neuvoston paikalla, ja me olemme ottaneet huomioon tämän keskustelun. Olemme nähneet päätöslaman luonnoksen, siellä on poliittisia ryhmiä neljäkin takana, ja toimitamme sen ministereille tiedoksi. Jos lykkäämme päätöksentekoa neuvostossa, niin siinä menetään kaksi tärkeää neuvotteluviikkoa. Totesin aikaisemmin, että Amerikat ovat halukkaita ja rakentavia, haluavat tähän ryhtyä, mutta ei se helppoa tule olemaan. Neuvottelut ovat vaikeita ja tarvitaan aikaa Siksi minä uskon, että me haluamme saada tämän hoidettua mahdollisimman nopeasti, mutta mahdollisimman hyvin. Jos haluamme Euroopan parlamentin äänestämään vielä ennen kesätaukoa, niin nyt päätös tarvitaan mahdollisimman nopeasti. Aloittaa näin neuvottelut. Pyydän, an, olkaa ymmärtäviä. Haluan taata teille, että sekä puheenjohtajat että komissio ovat tarkkaan kuunnelleet teitä, kuten puheenjohtajat totesi, otamme huomioon keskustelun täällä ja välitämme tiedon perjantaina ministerille. Kiitoksia kovasti rouva puhemies. Merci, euh, Madame Malmström. Kiitoksia rouva Malmström. Näin päätämme tämä keskustelu. Äänestys toimitetaan, kuten totesitte, toukokuun ensi istunnossa. Nyt esityksestä mukaan meillä on neuvoston ja komission julkilausumat